Hello everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Jos istutte alas, voimme aloitella kokouksemme. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin esityslista luonnos voitaneen hyväksyä ilman muutoksia. Ensin käymme perinteistä keskustelua ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komission jäsenen Carmen Vellan kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua. Meitä kiinnostavat monet asiat, joista te olette vastuussa. Esimerkiksi seitsemäs ympäristöohjelma, kiertotalouden toimintasuunnitelma, ja monet muut kysymykset, jotka ovat valiokunnallemme erittäin tärkeitä. Hienoa, että voimme keskustella kanssanne ja näin pyrkiä tekemään yhteistyötä, jotta löydettäisiin parhaita mahdollisia ratkaisuja näissä aiheissa. Nyt voitte pitää puheenvuoronne. Kiitos. Dina. um... Kiitoksia oikein paljon, Diina. Arvoisat jäsenet, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Viimeisen jäseneltyn vuoropuhelun jälkeen viime vuoden maaliskuun 9. me olemme jatkaneet yhteistyötä yhdessä. Me olemme päättäneet lainsäädäntöä niin kuin elohopea-asetus ja ROS-direktiivi ja muut, joita käsittelemme parlamentti ottaa näihin kantaa huhtikuussa. Nämä säännöt ovat sellaisia, että EU on niissä edelläkävijä. Nämä ovat hyviä esimerkkejä meidän hyvästä yhteistyöstämme. Nyt haluaisin katsoa hiukan laajempaa kuvaa. Ensimmäistä kertaa, kun tulin tänne kolme ja puoli vuotta sitten, esitin kolme prioriteettia. Ensimmäinen, meidän vaikutusmahdollisuutemme työpaikkoihin vihreän ja sinisen kasvun kautta. Toinen on se, että pyrimme olemaan yhteydessä kansalaisiin ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Ja kolmanneksi tuumasta toimeen paremman täytäntöönpanon kautta. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että komissio teidän avullanne on nyt onnistunut näissä kolmessa niin, että Euroopan ympäristö on paremmassa tilanteessa tämän vaalikauden päätteeksi. Ensimmäinen prioriteettine Koko komission prioriteettien ohella on ollut vihreä ja sininen kasvu ja se, että saadaan enemmän kiertotaloutta. Ja tässä on paljon saavutettu edistystä. Meillä on laaja konsensus siitä, että 2015 kiertotalouden toimintasuunnitelma äh, nyt valtavirtaistaa kiertotalousajattelua poliittisissa keskusteluissa ja politiikan teossa. Me olemme äh, saaneet päätöksen yli 20 prosenttia 50 54 toimesta toimintasuunnitelman kautta ja paketti, jonka hyväksyimme tammikuussa, on eräs toinen tärkeä askel tässä vaiheessa. En nyt toista sitä, mitä varapuheenjohtaja Katainen sanoi helmikuussa. Haluaisin vain muistuttaa teitä, että muovistrategia on visio älykkäälle, innovatiiviselle ja kestävälle muoviteollisuudelle, missä tarkoituksena on uudelleen käyttää ja kierrättää muovia. Työpaikat ja kasvumahdollisuudet ovat, ovat selkeitä eurooppalaisille kierrättäjille. On paljon potentiaalia tehdä muovista uusia tuotteita ja materiaaleja Euroopassa ja äh, tarkoituksena on myöskin saada muovipakkaukset kierrätettäviksi vuoteen 2030 mennessä ja tämä on yksi tapa parantaa taloutta ja myöskin eh, nämä mahdollisuudet muuttaa todellisuudeksi. Me myöskin eh, suunnittelemme välineitä investointien ja innovointien edistämiseksi. Pyrimme poistamaan tietokuilua ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja kierrätykselle ja tämä kaikki toimii EUn kasvun eh, puolesta. Meidän täytyy muistaa, että kertakäyttö, muovituotteet ovat, ovat suuri muovi muovijäte, tai ovat suuri osuus muovijätteestä ja 50 prosenttia muun muassa rantojen roskista. Meidän täytyy käsitellä tätä asiaa ja me teemme kovasti töitä, jotta voimme tehdä ehdotuksen kertakäyttömuovien osalta toukokuussa. Tämän lisäksi monitorointikehys ja myöskin kemikaalien, tuotteiden ja jätelainsäädännön yhteys auttaa siinä, että kiertotalous etenee. Kiertotalouslähestymistavat tunnustetaan entistä enemmän myöskin EUn ulkopuolella. Me todellakin tarvitsemme globaalin siirtymän kiertotalousmalliin ja EUlla on merkittävä rooli kolmansien maiden siirtymän tukemisessa. Globaali siirtyminen kiertotalouteen auttaa myöskin 2030 agendan täytäntöönpanoa ja saavuttamaan myöskin kestävän kehityksen tavoitteet. G7 huippukokous myöhemmin tänä vuonna käsittelee sitä, miten muovisektorista saadaan kiertävämpi ja miten voidaan estää muovin, muoviroskat valtamerissä. Sopimus johtaisi siihen, että muovia tuotettaisiin, käytettäisiin paremmin ja tämä olisi linjassa myöskin kestävän kehityksen tavoitteiden ja EUn muovistrategian kanssa. Molemmat tukevat kestävän kehityksen tavoitteita äh, merten osalta. Ja olen erityisen tyytyväinen, että ensimmäistä kertaa valtameret itsessään ovat merkittävästi esillä G7-esityslistalla. Tämä auttaa meitä, kun äh, jatkamme työtämme viimevuotisen valtamerikonferenssin jälkeen. Tämän konferenssin kautta me olemme voineet parantaa Euroopan johtajuutta valtamerien osalta. Eilen olin Belgian rannikolla, missä, missä rantoja puhdistettiin. Siellä oli muitakin parlamentin jäseniä. Siellä kävi hyvin selväksi, kuinka paljon roskea siellä oli, ja se osoittaa sen, kuinka paljon työtä täytyy tehdä, jotta meidän meriä ja järviä voidaan suojella. Viime vuonna meillä oli kaksi hyvin tärkeää valtameritapahtumaa Kesäkuun YK-konferenssin jälkeen EU toimi toisen valtamerikonferenssin isäntänä lokakuussa ja tulokset olivat ennen kuulumattomia. Noin 450 kouriin tuntuvaa ja mitattavissa olevaa sitoumusta, yli 7 miljardia euroa rahoitussitoumuksia ja 2,5 miljoonaa neliökilometriä suojattuja merialueita. Toinen prioriteettimme alusta lähtien on ollut se, että pyrimme lähentämään Euroopan kansalaisiin ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Tästä syystä olen onnistellut niin kovasti parantamaan Euroopan ilmanlaatua. Me kaikki tiedämme, mitä vaaroja huono ilmanlaatu aiheuttaa ihmisten terveydelle. Täysi 2016 kansallisten päästödirektiivin täytäntöön pano ja muun lainsäädäntön täytäntöönpano, kuten esimerkiksi polttolaitosdirektiivin täytäntöönpano, tulevat vaikuttamaan suuresti. Ne tulevat enemmän kuin puolittamaan kielteiset vaikutukset, joita ilmansaasteella on vuoteen 2030 mennessä. Mutta 2030 on liian myöhään niille 400 000 ihmiselle, jotka kuolevat ennenaikaisesti Euroopassa joka vuosi huonon ilmanlaadun takia. Ja on liian myöhäistä myöskin niille miljoonille, jotka kärsivät astmasta ja muista hengitystiesairauksista. Joten me olemme lisänneet toimenpiteitä, olemme vaatineet jäsenvaltioita nyt saamaan aikaiseksi parempaa ilmanlaatua eikä kymmenen vuoden jälkeen puhtaan ilman vuoropuhelut auttavat jäsenvaltioita oppimaan ja jakamaan hyviä käytänteitä niiden toimenpiteiden kautta, joita on testattu. Tässä tarvitaan kuitenkin lisätoimenpiteitä. Liian monet osa-alueet alueet Euroopassa edelleen hyväksyvät ilmanlaatustandardien ylittämisen. Ja kun jäsenvaltiot epäonnistuivat toimenpiteisiin ryhtymisen, jotta nämä ylitykset olisivat mahdollisimman alhaisella tasolla ja mahdollisimman lyhytikäisiä, meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä on meidän prosessimme rooli. Komissio on ollut hyvin selkeä sanainen tästä asiasta. Siellä, missä uskottava, oikea-aikainen ja ja tehokkaat toimenpiteet ovat jääneet käyttämättä. Kun ajatellaan ministerikokousta, jonka järjestin 30. tammikuuta, me jatkamme ja myöskin viemme nämä jäsenvaltiot tuomioistuimen. Nyt kun analyysi on saatettu päätökseen, niin kuin lupasimme tapahtuvan kuun puolivälin mennessä, voin sanoa, että tulen ehdottamaan kollegiolle, että nyt näiden tapausten seuranta jatketaan, kun ajatellaan komission seuraavia toimenpiteitä. Haluaisin kiittää niitä kollegoja yksiköissäni, jotka ovat tehneet niin kovasti töitä viimeisen kuukauden aikana arvioidakseen näitä asioita. Heidän sitoumuksensa kansalaisten tarpeiden osalta on huomioitavaa. No sitten vedestä. Tämän resurssin suojeleminen on ollut myöskin korkealla omalla agendallani. Juomavesiehdotus, joka hyväksyttiin tammikuussa, parantaa veden laatua, suojelee kuluttajia eh, mahdollisilta tulevilta terveysriskeiltä ja parantaa eh, veden saatavuutta kaikille. Tässä on mukana määräys, jolla tarkoitus on saada vesi myöskin haavoittuvassa eh, asemassa olevien käyttöön. Ja tähän liittyy myöskin kansalaisten aloite Right to Water – Veden uudelleenkäyttö on entistä voimakkaampi väline ja me pyrimme kehittämään toimenpiteitä myöskin EUn tasolla. Tulemme keskittymään suurempien esteiden ylittämiseen veden käytön osalta – aina silloin, kun se on kustannustehokasta ja turvallista. Lainsäädäntöehdotus veden uudelleenkäytöksi maatalouskastelussa on kehitteillä ja se tullaan hyväksyvään seuraavien viikkojen aikana. Sitten kun ajatellaan elämänlaatua, REACH on vaikuttanut suurella tavalla viimeisen vuosikymmenen aikana. Lainsäädäntö on muuttanut sitä tapaa, miten Eurooppa ajattelee kemikaaleista ja meidän pitää muistaa tämä. Viimeisin katsaus vahvistaa, että kymmenen vuoden yhteistyön jälkeen REACH on merkittävällä tavalla parantanut ihmisten terveyden ja ympäristön terveyden suojelua. Ja se on myöskin tarjonnut vaihtoehtoja eläintestauksille ja kemikaalien liikkumiselle EUn yhtenäismarkkinoilla REACH on nyt täysin toimintakunnossa ja se toimii tavoitteiden osalta, mutta totta kai aina on parantamisen varaa. On tieto, puutteita, rekisteröintiasiakirjoissa, jotka täytyy täyttää. Me tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet EU- ja ei-EU-alueella sijaitseville yrityksille. Me tarvitsemme yksinkertaisemman luvanantomenettelyn ja vahvistetun täytäntöönpanon ja enemmän tukea jotta PK-yritykset voivat näitä noudattaa, mutta mm, komissio ei voi yksin kaikkea tehdä. Katson jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ne sitoutuisivat enemmän ja, ja tarjoaisivat resursseja näiden parannusten aikaansaamiseksi. Ympäristö on aina ollut yksi parhaista tavoista Euro, Euroopassa päästä kansalaisten lähelle ja Natura 2000 on hyvä osoitus EUn lisäarvosta. Ilman luontoa meillä ei ole ollenkaan elämänlaatua, joten olen iloinen voidessani raportoida hyvästä edistyksestä. Toimintasuunnitelma ihmisille, luonnolle ja taloudelle jo hyväksyttiin viime huhtikuussa on tuonut tuloksia neljän prioriteettinsa osalta ohjeistuksen, dialogin investoinnin ja laajuuden osalta. Pian tullaan asiakirjoja tähän liittyen esittämään ja tässä myöskin biodiversiteetin osuus on kasvanut 10 prosentilla ja 21. toukokuuta, joka on Euroopan Natura 2000 päivä, on kasvanut jatkuvasti, mutta tässä ei kuitenkaan ole varaa itsetyytyväisyydelle. 2020 on melko pian ja meidän täytyy tehdä enemmän, jotta saavutamme biologisen monimuotoisuuden tavoitteet. Suuri haaste on pölyttäjien väheneminen. Tämä vaatii välittömiä päättäväisiä toimia ja me tulemme vastaamaan pian aloitteen avulla, jolla pyrimme vaikuttamaan tähän ongelmaan sen linjan mukaisesti, mitä parlamentti on vaatinut. Euroopan unioni on myöskin pyrkinyt biodiversiteettiä suojelemaan kansallisten rajojen ulkopuolellekin BBNJ-neuvottelujen kautta YKssa. BBNJ on tärkeä valtamerien hallintaväline, jonka tarkoituksena on täytäntöönpanna ja vahvistaa unklosia, jotta voidaan puuttua biologisen monimuotoisuuden erityistarpeisiin kansallisen oikeudenkäyttöalueen ulkopuolellakin. Kolmas prioriteettinen oli tavoite tuumasta toimeen. On aina ollut selvää, että politiikka ja lainsäädäntö tulevat todelliseksi vain paikan päällä. Niiden täytyy toimia käytännössä ja tästä syystä me olemme tehneet niin kovasti töitä, jotta saamme niistä realistisia, että voimme parantaa niiden käytettävyyttä. Yksi uusista välineistä, jonka olemme kehittäneet tämä mielessämme, on ympäristön täytäntöönpanokatsaus, jonka käynnistimme viime vuonna. Siinä on kahden vuoden sykli ja me olemme jo työstäneet maaraportteja vuoden 2019 toisen syklin osalta ja tämä hyväksytään 12 kuukauden kuluttua. Tarkoituksena on lisätä kolme uutta aihepiiriä. Ilmastonmuutos, kemikaalit ja teollisuuden päästöt. Me olemme myöskin ottamassa seuraavia askelia, jotta voimme puuttua huonoon täytäntöönpanoon, joka on mainittu ER-raporteissa, eli siihen, että hallintatoimet eivät ole onnistuneet. Tähän liittyvä toimintaohjelma auttaa jäsenvaltioita näiden asioiden käytännön asioiden osalta. Se sisältää uutta ohjeistusta ja strategioita, jotta voidaan esimerkiksi torjua ympäristörikoksia. Tuumasta toimeen joskus vaatii myöskin merkittäviä resursseja ja tämä pitää sisällä myöskin rahoitusresurssit. Tämä on erityisen tärkeää tämänhetkisten neuvottelujen osalta, joita käydään monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kollegat, pidän tätä eräänä toisena aihepiirinä, jossa voimme tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta saamme aikaiseksi hyvää painetta. Se, että rahoituskehys muutetaan, on suuri tapahtuma ja minä tarvitsen tukea ne, jotta myöskin pääomaa saadaan kestäviin tarkoituksiin. Komissio hyväksyi EUn toimintasuunnitelmaan liittyen kestäviin, kestävään rahoitukseen maaliskuun seitsemäntenä. Tässä pyritään samanaikaisesti asetus kestävän rahoituksen taksonomian ja luokittelujärjestelmän osalta. Yksi mahdollisuus on käyttää EUn ekomerkintäkehystä tiettyjen rahoitustuotteiden merkitsemiseksi. Ja tämä antaisi myöskin vahvistuksen sille, että investointeja tehdään ympäristö- ja yhteiskuntanäkökulmien kautta. Minä tulen kertomaan teille edistymisestä tässä asiassa. Sitten kun ajatellaan tulevia varoja, vaikka nyt muoto ei ole vielä täysin päätetty, me tulemme katsomaan tämän hetkistä lähestymistapaa ja pyrimme integroimaan ympäristötavoitteet kaikkiin e-, tärkeisiin EU-rahastoihin. Teidän mietintönne seitsemännestä ympäristön toimintaohjelmasta osoitti joitakin puutteita tämänhetkisissä toimissa. Olen täysin samaa mieltä siinä suhteessa, että tarvitaan parempaa poliittista johdonmukaisuutta ja parempaa ympäristötavoitteiden integroimista muihin politiikan aloihin. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, jossa täytyy tehdä enemmän veden, luonnon ja biologisen monimuotoisuuden puolesta tämänhetkisessä muodossaan politiikka ei toimi niin kuin oletetaan huolimatta merkittävistä rahoituksesta, jota viherryttämiseen on osoitettu. Tämä on vahvistettu myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taholta, joten todella pyrin parantamaan tätä seuraavien ehdotustemme kohdalla. Komissio valmistelee myöskin ehdotusta 2020 vuoden jälkeiseen LIFE-ohjelmaan, joka tarkoituksena vahvistaa sen roolia ja vahvistaa ympäristöintegraatio. Tämä voisi tulla esimerkiksi strategisten integroitujen hankkeiden kautta, jossa käytetään n ja aluepolitiikkarahaston rahoja. Ja tämä tapahtuisi eu lainsäädännön kautta ilman veden, jätehuollon ja luonnon osalta todellakin pidän hyvänä Euroopan parlamentin antamaa vahvaa tukea tämän tärkeän ohjelman osalta. 7. EAP on erittäin tärkeä. Me työstämme nyt arviointa koko tämän ohjelman osalta ja tarkoitukseni on käydä laajat konsultaatiot kaikkien sidosryhmien kanssa. Äh, on hienoa, jos tukiste minua tässä ja odotan myöskin äh, mietinnön hyväksyntää täysistunnossa. Lasken myöskin tukenne varaan, että kaikki lainsäädäntöehdotukset, jonka olemme esittäneet tai tulemme esittämään seuraavien viikkojen aikana, käsitellään nopeasti valiokunnassa niin, että ihan tapauksessa työt saadaan päätökseen tämän vaalikauden aikana. Haluaisin vielä päättää kiittämällä teitä kuuntelemisesta. Puhuin hiukan pidempään kuin yleensä, mutta halusin antaa hyvän näkemyksen siitä, mitä viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut. En voi nyt mainita ihan kaikkea, mitä me olemme tehneet tai tulemme tekemään seuraavien kuukausien aikana, mutta totta kai tämä ei tarkoita sitä, että nämä asiat eivät ole tärkeitä. Ja olen totta kai kiinnostunut myöskin kuulemaan teidän prioriteeteistanne. Joten monet kiitokset jatkuvista hyvistä suhteista, hyvästä yhteistyötä jota meillä on tämän vaalikauden aikana ollut, ja myöskin jatkuvasti rakentavasta ilmapiiristä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia. Nyt kysymyksiä. Kaksi minuuttia kukin. Ensin Liise. Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari. Te puhuitte ilman laadusta Haluaisin esittää teille kysymyksen siihen liittyen. Ehkä pohjustukseksi puhutaan siitä, että tämä luku, jonka mainitsitte 400 000 kuollutta liittyen ilman laatuun, voidaanko tästä pitää kiinni? Minä olen tarkastellut tätä ja minä olen hieman varovaisempi koska äm, kyllä ehkä näitä tutkimuksia vastaan voitaisiin hyökätä Toki ehkä voidaan huomata, että äh, ilma ei välttämättä ole terveellistä, mutta pitäisi olla varovainen tämän luvun suhteen. Komissio on ryhtynyt toimiin erinäisiä jäsenvaltioita vastaan. Jos äh, syyte nostetaan tai kannen nostetaan, niin on tärkeää, että komissio tekee tässä sitten myös omat läksynsä. En ole tähän ollenkaan tyytyväinen. Te, Rova Bienkowska. Tässä nyt sitten pallottelette vastuuta myös. Tässä on komission selitys vuonna, vuodelta 2013, että pitäisi olla suuntaviivoja liittyen retrofittiin. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi bussia, joka ajaa kaupungissa tuottaa noin 150 kertaa enemmän saastetta kuin henkilöautot, koska bussi ajaa koko päivän keskustassa ja sitten auto tulee sinne mm, aamulla ja lähtee illalla. Mutta näitä suuntaviivoja ei ole. Te olette viittaneet siihen, että YK-tasolla tällaisia on, mutta sitten on sanottu, että niitä ei kukaan käytännössä käytä. Joten kannustaisin teitä siihen. Kysymys kuuluu, koska te teette sen, mitä komissio lupasi vuonna 2013? Kiitos. Thank you very much. Now for the S&D Group, Madame Capes. Kiitos seuraavaksi Capesonen S&D-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle. Ensinnäkin hänen alustuksensa oli erittäin hyvä. Tämä on vaikuttanut hyvältä lainsäädäntökaudelta. Komissio on toiminut aika hyvin ympäristöasioissa ja teidän portfoliossanne. Tässä on päästy aika hyvin eteenpäin. Uusiakin työsarkoja on aloitettu, joten tähän voi olla tyytyväinen. Tässä ehkä, kuten edellinen puhuja sanoi, niin ilman laatukysymyksiä pitäisi painottaa erityisesti suurissa kaupungeissa entistä enemmän. Tähän asiaan täytyy suhtautua äärimmäisen vakavasti. Ja kansalaisille pitää antaa tässä kysymyksessä vastauksia. Sitten toinen asia, Väestön suojelu, se ei kuulu teidän vastuullenne, mutta se on eri, erinomainen aloite Euroopan lisäämisessä. Ja ilmastonmuutos, sitä emme voi unohtaa. Mutta kun lähdemme työstämään tätä väestösuojelumekanismia, on katsottava esimerkiksi erilaisia riskejä eri alueilla, on lisättävä koordinointia – politiikan alojen kesken Euroopassa ja pitäisi saada lisää tehokkuutta ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja pohdin, pitäisikö meillä olla jonkinlainen taho, joka todella koordinoisi kaikkea tässä taistelussa. Ja sitten vielä yksi spesifimpi kysymys. Pian käännymme komission puolen. Doña Anan alue Espanjassa sen kautta kulkee kaasuputki ja tähän liittyy tällainen rikkomismenettely Natura 2000 asetuksen takia tässä saattaa olla tiettyjä ympäristövaikutuksia. Mutta meidän pitäisi käydä tarvittavaa vuoropuhelua ja katsoa, mitä tämän kaasuputken osalta tapahtuu. Kiitos. Seuraavaksi Aldesta Höytömä. Thank you. Hei, hello. Kiitos. Kiitos, herra komissaari, että olette tulleet paikalle. Haluaisin kuulla hieman enemmän, miten te olette DG Agrin kanssa olleet yhteistyössä liittyen YMP. -hän. Ja Oletteko samaa mieltä, että meidän täytyisi keskittyä tutkimuksen ja kehitykseen ja myös ekologiseen innovaatioon niin, että voisimme lisätä biodiversiteettia esimerkiksi näin esimerkiksi ilmastosovittelu ja että voisimme suojella luontoa ja vesiämme. Ja sitten, että kiertotaloutta voitaisiin paremmin käyttää maataloudessa. Kiertotaloushan liittyy maatalouteen, mutta me voimme varmasti tehdä paljon enemmän. Ja ehkä myös maaperän laatu on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Eli elämä maan sisällä Eli se, miten vesi pysyy maaperässä ja se, miten ravinteet häviävät ja ehkä pidemmällä aikavälillä se, että mä pystyisin kasvattamaan parempa, parempi laatuisia kasveja. Kiitos. Thank you very much. On behalf of the Greens, Mr. Hausling. Ja, Herr Kommissar. Hausling. Kiitos. Minä voin jatkaa tästä YMPstä mitä biodiversiteettiin tulee, niin me emme varmasti saavuta tavoitetta vuonna 2020, jos emme tee muutoksia maatalouspolitiikkaan. Ja väärä maatalouspolitiikka johtaa siihen, että menetämme luonnon monimuotoisuutta. Ja Hoganin ehdotuksessa pitäisi käydä ilmi se, että maatalouspolitiikassa tehdään muutoksia. Herra Hogan haluaa luopua vihertämisestä, mutta en toki tiedä, mitä sitten tilalle tulee. Tuotteko sitä, että julkiset varat täytyisi myös liittää julkisiin toimiin, niin että maanviljelijöidenkin pitäisi tehdä enemmän muun muassa biodiversiteettiin liittyen. Mehän Olemme saaneet mietinnön liittyen hakkuisiin ja soijan viljelyyn Etelä-Amerikassa. Ja nämä ovat mielestäni aika dramaattisia lukuja. Jos nyt pohditaan tässä tulevaa tulevaa vapaakauppasopimusta Mercosurin kanssa, näitä aiheita silloin ei nostettu lainkaan esille me haluamme laajentaa naudanlihan tuontia, mutta sitten metsien tuhosta ei tässä yhteydessä puhuta lainkaan. Eli kuinka pitkälle olette päässeet maatalouskomissaarin kanssa liittyen siihen, että kasvimyrkkyjä tulisi käyttää vähemmin? erosta neonikotinoidit tai glyfosaatti, vaan näiden, ylipäätänsä näiden kasvimyrkkyjen käyttö on lisääntynyt. Meidän täytyisi ottaa tässä huomioon myös Euroopan lainsäädäntö, että pidetään kiinni siitä, että näitä torjunta-aineita tulisi käyttää vähemmän. Ehkä kaksi jäsenmaata tässä nyt sitten on pitänyt kiinni sitoumuksistaan, mutta muut eivät ole pitäneet kiinni näistä vähentämissitoumuksista. Mitä te aiotte tehdä asian suhteen? Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Pedicini. Kiitos puheenjohtaja. laadusta halusin puhua. Se on tullut aikaisemminkin jo esille. 30. tammikuuta pidetyssä huippukokouksessa tuli ilmi, että 130 EUn kaupunkia, ne ovat sellaisia, että päästörajat ovat ylittyneet. 19 maassa vuosittaiset typpipäästöt ovat ylittäneet ja monissa myös pienhiukkas päästöraja on ylittynyt ja niin edelleen. Te sanoitte, että tuomioistuin kääntyi näiden valtioiden puoleen tästä syystä huhtikuun lopussa. Voitteko sanoa, mistä valtioista on kyse? ja minkälainen rikkomismenettely tässä on kyseessä, minkälaisista summista puhutaan. Tämä lankeaa kansalaisten maksettavaksi. Yhtäältä on oikein, että jäsenvaltiot, jotka eivät noudata sääntöjä, eivätkä saa aikaan tarvittavia tuloksia, saavat sanktioita. Mutta kuten olen usein sanonut, usein sitten sanktiot lankenevat kansalaisten maksettaviksi terveyshaittojen lisäksi. Olisiko muita lisää menettelyitä, joita voitaisiin käyttää oikeiden sanktioiden rinnalla, sellaisia, joista olisi vähemmän haittaa kansalaisille ja kenties enemmän sitten seuraamuksia poli- poliitikoille, jotka ovat kaiken päätöksenteon takana? Kiitoksia. Tässä olivat nyt ensimmäiset kysymyksemme komission jäsen, voisitteko vastata näihin ensin? Eh, Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin vastata joihinkin kysymyksiin, joita Peter esitti. No, tämä luku, josta puhumme, olen samaa mieltä kanssasi, että eh, luvut eh, on kyllä ympäristöviraston nimiä, nimiä. Ja tämän lisäksi on paljon ihmisiä, jotka kärsivät kroonisista sairauksista, sairauksista hengitys- eli sairauksista ja kyllä toimenpiteitä edelleenkin jatketaan, niin kuin totesin, ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy myöskin pyrkiä vaikuttamaan niihin juurin lähteisiin. Kun ajatellaan jäsenvaltioita, ja sitä, että onnistuvatko he nyt näissä toimenpiteissä vai eivät, mutta totta kai rikkomusmenettelyyn tässä joudutaan, jos näitä ei kyllä tässä sovellemana ajattelen tässä esimerkiksi liikennettä, energiaa ja niin poispäin. No, mitä tulee tähän jälkiasennukseen? No, rikkomusmenettely on viimeinen Vaiheet. No joku kysyy, että millaista tukea me annamme. Komissio käyttää tätä viimeisenä mahdollisuutenaan. Meillä on ollut tämä foorumi, Euro, puhtaampi EU, ja meillä on ollut myöskin vuoropuheluja eri katsausten kautta. Myöskin ilmanlaatu asiantuntijaryhmä on tavannut, on tehty yhteistyötä ja pyritty rohkaisemaan ja osoittamaan hyviä käytäntöjä mit, mitä tulee näihin kahdenvälisiin kysymyksiin. Eli tuki, luettelo jatkuu edelleen. No sitten nämä ilmatoimenpiteet, kyllä näihin pitäisi nyt ryhtyä. Olen samaa mieltä edustajan kanssa. Me olemme mielestäni hiukan myöhässä, sillä jo vuonna 2005 ja 2000 2010 olisi pitänyt näihin tavoitteisiin päästä, joten tässä kyllä tämä on kiireellinen asia, olen samaa mieltä kanssanne. No sitten tuohon siviilisuojelumekanismiin liittyen puhumme tässä tukitoimenpiteistä. Ja jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää, että ympäristölainsäädäntömme, direktiivit, niitä pitäisi käyttää sillä ympäristölainsäädäntö voi olla ennalta ehkäisevä. Eli niillä pyritään tai voidaan ennaltaehkäistä luonnon katastrofit. Ja me puhumme luonnonkatastrofien välttämisestä tämän lainsäädännön kohdalla. Katastrofit, totta kai niissä on hyvin korkea hinta inhimillisestä ja myöskin taloudellisesta näkökulmasta. No sitten tämä aloite, espanjalainen aloite. Haluan onnitella Espanjaa, sillä todellakin on ryhtynyt useisiin aloitteisiin. Ja viimeisin, johon osallistuin, oli kiertotalous, sopimus, näin muistaisin, jonka olivat allekirjoittaneet lukuisat sidosryhmät – ja tämä espanjalainen aloite on mielestäni erin, erittäin hyvä. DCAP, YMP on yksi niistä suurista haasteista, joka meidän täytyy kohdata. Kun biologisesta monimuotoisuudesta kolme tutkimusta on tehty, ympäristön tila, luonnon tila ja biologisen monimuotoisuuden strategian puoliväliarviointi, niin niistä näemme, että me emme ole oikealla kurssilla. Tämä on trendi ja tässä tärkein syy näyttäisi olevan maatalous. No miksi? Koska viherryttäminen YMPssä valitettavasti ei toimi. No minä en tätä nyt sano ainoastaan, vaan tämän vahvisti myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuin, kun puhumme maatalouden saastuttamisesta. Emme puhu ainoastaan maan, maaperän saastuttamisesta, vaan ihan teillekin tiedoksi, että lannoitteet ovat jopa suurimpia saastuttajia, kun ajatellaan valtamerien eliöstöä. No, nyt tässä YMP EIPtä tarkastellaan. Ja meillä nyt on äh, ainutkertainen mahdollisuus, jos me saa tätä oikein, niin sitten vuoden 2000, tässä alkaa uusi seitsemän vuoden kausi, ja minun täytyy todellakin nyt pyytää teidän tukeanne. Mielestäni meidän pitäisi viherryttämistä käyttää YMPssä. Ja mielestäni meidän ei pitäisi enää tukea haitallisia toimenpiteitä, vaan pitäisi tukea todellista lisäarvoa. Mielestäni me teemme parhaamme komission jäsen Hoganin kanssa, mitä tulee ympäristölainsäädännön valtavirtaistamisen YMPssä, YMPn tiedonanto, tämä elintarvikkeiden ja viljelyn tulevaisuus, se lupaa kyllä lisäarvoa mutta viestintä on tässä asia, jota voidaan myöskin tukea oikealla lainsäädännöllä. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi niin ikään keskittyä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Me teemme tätä myöskin ympäristöasioissa ja kiertotalouden osalta meillä on noin 650 miljoonaa horisontti 20-20 kautta tukeaksemme tätä kiertotaloutta maaperän laatu. Kyllä, meidän täytyy puuttua näihin tärke- tärkeimpiin lähteisiin. Tässä on monia eri tekijöitä taustalla, niin kuin sanoitte. Hoisling kommentoi samaan suuntaan YMPn biologisen monimuotoisuuden ja torjunta-aineiden osalta. Ja sitten Pedicini, samat kommentit jälleen kerran ilmanlaatuun liittyen. Kun puhumme ilmanlaadusta, keskitymme melkein aina siihen, mitä nyt tapahtuu rikkomusten osalta, mutta on hyvä tietää, että vuoden 2014 jälkeen meillä on tätä rikkomusmenettelyä 13 jäsenvaltiota vastaan ja sitten 16 liittyen muihin aineisiin ja sitten yhtä jäsenvaltiota kohtaan muiden oksidien kohdalla. Ja puhuin myöskin tässä ilmanlaatuindeksistä. Se on voimaannuttava väline kansalaisille, sillä se vaikuttaa paljon kansalaistemme elämään ja ilmanlaatuun. Ja tämä on yksi tapa, miten kansalaisemme voivat pysyä kärryillä ilmanlaadusta omalla asuinalueellaan. Tämä käynnistettiin Pariisissa viime vuonna tuossa Cleaner Forumin yhteydessä, Clean Air Forumin yhteydessä. Kiitoksia komission jäsen. Nyt aloitamme toisen kierroksen minuutti kullekin puheelle. Grostet ensin. Monsieur le Paljon kiitoksia komission jäsen. Te puhuitte eh, meidän eh, biologisesta monimuotoisuudestamme ja tässä on puhuttu esimerkiksi eh, eri lintujen katoamisesta. Te puhuitte jo tästä kysymyksestä, mutta haluaisin kysyä, että oletteko sitä mieltä, että pohtisitte tuohon lintu, lintujen asuinalueiden direktiiviin ja miten puututte sen vaikuttavuuteen. No sitten tässä mm, tämä strategia, jonka tulette pian julkaisemaan, miten, miten yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa ympäristöön ja tämä liittyy myöskin eläinlääkintä kysymykseen ja siihen, että miten yksipuolistuu nyt ympäristömme. Tässä mietitään sitä, että miten nämä eri aineet vaikuttavat ympäristöön. Tämä on hyvin monimutkaista. Haluaisin tietää, että onko tämä yksipuolistuminen nyt sellainen asia, josta puhutaan, ja pyrittekö myöskin saamaan vastauksia tähän aiheeseen? Thank you very much. Uh, now Mr. Zorini. Kiitos, seuraavaksi Zorinio. Kiitos. Minulla olisi kysymys liittyen metsätalouteen. Kuten tiedätte, meillä oli viime vuonna ongelmia liittyen muun muassa ilmastonmuutoksiin. Tämä vaikutti muun muassa siinä määrin, että meillä oli huomattava määrä metsäpaloja Portugalissa. Nyt on muun muassa korkkitammi on valittu vuoden puuksi. Tietysti viime vuosikymmenten virheitä ei nyt voi ratkaista yhdessä yössä. Minulla olisi yksi kysymys. Sanottiin, että pitäisi käyttää enemmän resursseja, jotta maailma pysyisi puhtaampana. Kuten te tiedätte, eh, on sanottu, että täytyisi tuoda uusia energiamuotoja markkinoille. Eh, Kun nyt tarkastellaan eurooppalaista eh, metsästrategiaa, miten tämä asia on otettu huomioon? Meidän täytyy käyttää uusiutuvia energiamuotoja ja metsät täytyisi ottaa mukaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Lavia. Kiitos komission jäsen siitä, että olette tänään täällä. Puhun teille vedestä ja siitä, mitä WHO on sanonut veden laadusta. WHO on tarkistanut parametreja ja keskityn erityisesti eräseen kemialliseen aineeseen, jota ei saisi olla vedessä kuin korkeintaan 2,4 milligrammaa litrassa, mutta usein vulkaanisilla alueilla tämä parametri on äärimmäisen tärkeä. Jo aikaisemmin Esimerkiksi Sisiliassa omalla alueella niin on annettu poikkeuksia tähän parametriin. Ja aina kun olen tästä asiasta kysynyt komissiolta, se on aina todennut, että rikast direktiivin puitteissa parametreja olisi katsottu uudelleen, mutta näin ei ole tapahtunut, vaan vanhat raja-arvot ovat säilyneet voimassa. Komissio myös viittaa teksteissään siihen, että tieteellistä näyttöä ei olisi, mutta WHO, joka on näitä tutkimuksia tehnyt, käyttää erilaisia parametreja. Nyt olisi kyllä aika mukauttaa meidänkin omiamme. Thank you very much, Miss... Kiitos, Roksi Volken. <coughs> yeah. Thank you, Chair. Dear Mr. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaari haluaisin ottaa yhden asian esille, joka koskettaa maata ja tätä kautta tietysti myös kansalaisia. Laivojen päästöt saattaisivat kasvaa suuremmiksi kuin liikenteen päästöt jo vuonna 2020. Tämä on hälyttävää. Ja tämä luku pienenisi, siis jos vaadittaisiin, että laivat käyttäisivät enemmän sähköä satamissa, mutta tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska tässä pelätään, että siitä ei olisi etua. Ja nyt pitäisi kehittää säännöt, jotta olisi satamissa saatavilla mm, sähköön ja sitten myös varustoilla täytyisi investoida tähän. Me tarvitsemme tässä EU-laajuisen lähestymistavan. Me olemme lausunnon muodossa tehneet tästä pyynnön ja olemme esittäneet sen teille, että te käsittelisitte tätä ongelmaa. Onko teillä mitään käsityksiä tai suunnitelmia, tämän suuntaisia suunnitelmia siitä, koska me tiedämme, että ilman laatu on suuri ongelma satamakaupungissa. Thank you too, Anna. Uh, Kiitoksia seuraavaksi Gardini. Komission jäsen kaksi asiaa pikaisesti. Olen EPPn varjoesittelijänä Adrianmeren pienten pelagisten lajien osalta. Kuulemisessa komissio esitteli ja te itsekin esittelitte tietoja, joiden mukaan alkuperäinen kalastuksen vähentämissuunnitelma, sitä tulisi tarkistaa. On uudenlaisia konsolidoitujakin keinoja katsoa biomassaa, kun kyseessä on tällainen hyvin lyhyt ikäinen laji. Eikö komissio sen perusteellakin, mitä itse olette sanonut, että on menettelyitä, menetelmiä, jotka toimivat ja jos tietojen keruu ei toimi todellisen massan mittaamiseksi, niin eikö silloin olisi syytä katsoa, mitä on tehty esimerkiksi Pohjanmerellä? Voitaisiin katsoa realistisesti tilannetta ja säännellä kalastusta Adriameren todellisen biomassan määrän perusteella. Tässä ovat vaarassa tuhannet kalastuksesta elävät perheet, heidän elantonsa. Thank you, Mr. Potch. Kiitos, Roksi Potch. Eh, pane komissari, eh, díky za vaše snahy v oblasti eh, opil... Arvoisa komission jäsen, paljon kiitoksia ponnisteluistanne pölyttäjien osalta. Olen iloinen, että komissio tässä on ryhtynyt toimenpiteisiin. Ymmärrättekö minua? Toimiiko tulkkaus? Meillä on kuitenkin tässä tärkeä asia, kun ajatellaan, että me olemme melko lähellä eräänlaista käännekohtaa, niin kuin vuonna 2010. Se, että me emme enää onnistu biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen osalta. Tuleeko komissio vihdoin ryhtymään rikkomusmenettelyihin niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät riittävässä määrin toimeenpane lainsäädäntöä Välimeren maissa, kun ajatellaan linnuston suojelua. Mehän tiedämme, että joka vuosi 25 000 eri lintulajia on uhattuna, ja tähän on tutkimuksia myöskin, ja tämä uhkaa biologista monimuotoisuutta. Minä sain aivan yleisen tason vastauksen komissiolta, joten kysyn selkeästi, onko tarkoitus ryhtyä rikkomusmenettelyyn niiden maiden kohdalla, jotka eivät no- noudata eurooppalaista lainsäädäntöä? Kiitos. Thank you very much. Now, uh, if anyone else would like... Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Dorfman. Kiitos. Pyysin puheenvuoroja aikaisemmin, mutta sitä ei huomattu. Te puhuitte luonnon monimuotoisuudesta, mutta te ette puhuneet suurista petoeläimistä, muun muassa sudesta. Ja tämä, tätä on ehkä hieman aliarvioitu. Ja kun kysytään ratkaisua, niin tässä viitataan hallinnointiin, mutta todellisuus paikan päällä on aivan erilainen. Nyt ei ole mitään järkeviä hallinnointimalleja. Sellaisia ei ole saatavilla – esimerkiksi alueella, jossa on paljon lampaita ja vuohia, tämä on ongelma. Meidän täytyy todellakin tarkastella tätä ja antaa ihmisille vastauksia paikan päällä, niin että he voivat ymmärtää meidän politiikkaa. Haluammeko todellakin, että susi palaa Eurooppaan? vai täytyisikö ottaa huomioon, että on maataloutta, on matkailua, ihmiset ovat siellä paikan päällä ja tämä saattaa olla hieman ongelmallista. Ehkä teidän täytyisi tarkastella tätä hieman eri näkökulmasta. Thank you. Madam Reed. Kiitos, seuraavaksi Reed. Madam Reed. Uh, ah, <clears throat> good afternoon and thank you for coming. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia, että tulitte tänne. Marraskuussa 2017 saksalainen tutkimus, jonka Helmholtz-keskus julkaisi ympäristötutkimuksen osalta, havaitsi, että kymmenen jokea on syypäitä, kun ajatellaan merien liikaantumista. Neljä näistä on Kiinassa, yksi on Kiinan, Intian ja Pakistanin mailla virtavaa. Kun ajatellaan EUn lainsäädäntöä liittyen kaatopaikkoihin, EU on viennyt kierrätetyt muovit Kiinaan jo vuosien ajan. Tämä, kun tämä tutkimus julkaistiin, kiinalaiset eivät enää ottaneet näitä jätteitä. Onko nyt mahdollista, että jotkut näistä muovista, jotka ovat Kiinasta päätyneet meriin, ovat mahdollisesti olleet muovia, jotka on EU-sta lähetetty Kiinaan kierrätettäväksi. Kiitos. Um, thank you, Kiitos. Äh, Sher seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin liittyen sähköimpulssi kalastukseen ja tätähän nyt on käsitelty eh, ministeritasolla. Ja mitä kestävyyteen tulee, niin on erittäin tärkeää, että tieteelliset faktat otetaan huomioon. Ja tehän olette näin toimineetkin. Tuhannet hollantilaiset kalastajat ovat riippuvaisia komission tuesta. Miten komissio aikoo trilogin puitteissa pitää huolta siitä, että tässä tunteet eivät nouse pintaan ja että pidetään kiinni tieteellisistä todisteista? Tässä täytyisi ottaa myös huomioon se, että kaikki täytyy todistaa tieteellisesti. Tammikuussa me äänestimme tässä täysistunnossa, mutta siellä kuitenkin vaadittiin totaalikieltoa. Ja tässä todellakin asia on nyt saatettu huonoon valoon. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tämä on todellakin tärkeä kysymys Hollannissa. Ja kun puhutaan innovaatiosta, niin meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä kalastusmenetelmä säilyy. No niin, tässä tuli kalastuskysymys. Onko muita puheenvuoroja? Jos ei, niin komission jäsen voi vastata nyt näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa Grostetin kysymyksestä. Pyydän anteeksi. Niin, Grostet. Linnuista erityisesti viljelymaalla olevista linnuista. Niiden määrä on vähentynyt jopa 55 prosenttia 80-luvulta. Maatalous ja ihmisten tekevät muutokset olosuhteisiin ovat tähän syynä. Ja tässä haluaisin korostaa jälleen sitä, että lainsäädäntö ei tässä riitä, mikäli ei valtavirtaisteta tarvetta ottaa tämä kysymys ymp mukaan. Jos näin ei tehdä, niin en usko, että teemme kotitehtäviämme kyllin proaktiivisesti. Sitten kun katsotaan täytäntöönpanon nikottelua tai sen tehokkuutta, no aina kun rikkomusmenettelyä tarvitaan, jotta pitää jota varmistetaan se, että jäsenvaltiot noudattavat lintudirektiiviä, niin kyllä me toimimme tässä. Me lähdemme näihin menettelyihin. Näin olemme aina tehneet ja jatkossakin näin teemme. Viimeinen rikkomusmenettelytapaus taisi olla Suomea vastaan Ahvenanmaalla. Eli tämä ei koske pelkästään lintu- ja eläinympäristö direktiiviä vaan teemme yhteistyötä myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa kansainvälisten yleissopimusten puitteissa. Esimerkiksi Välimeren alueen laittomat muuttolintujen tappamiset ovat tällainen asia. Ja toinen yleissopimus, jos, on vielä toinenkin yleissopimus, jos ottamme erittäin aktiivisesti. Sitten lääkkeet. Tästäkin on puhuttu. Ja tässäkin meillä on proaktiivinen aktiivinen rooli. Tämä varmaankin otettiin edellisessä kokouksessa esille. Eli työ jatkuu ja toivottavasti tuloksia saadaan aikaan ja lääkkeet otetaan mukaan muiden haitallisten aineiden luetteloon silloin, kun näitä aineita löytyy sieltä, mihin niitä ei haluta. Sitten surinjo ja metsien hakkuut. Ensinnäkin metsänhoito kuuluu kansalliseen toimivaltuuteen, mutta tässäkin toimimme aktiivisesti. Metsänhoitoon liittyvä viimeinen rikkomusmenettely oli Puolassa Bielovoisan metsässä tai siihen liittyen. Ja tässäkin on syytä pitää silmät auki ja toimiin on lähdettävä, mikäli se on tarpeen. Kun sitten katsotaan uusiutuvaa energiaa, biomassa, bioenergia ei ole sellaista, että sitä edistäisimme, koska se joskus voi kyllä olla kestävää, mutta aina näin ei ole. Myös siksi, että se kilpailee alueesta ruoantuotannon kanssa ja eko systeemeissä näin menetetään sitten biomassaa, bioenergiaa. Erityisesti kun kyseessä ovat elintarvikepohjaiset biopolttoaineet. Giovanni Lavia. Aion tarkastella tätä borium-kysymystä Mutta tässä kyllä mieluummin vastaisin teille kirjallisesti, jos teille sopii. Ymmärrän, että tämä on teille tärkeä asia. Etnan alue on tuliperäistä aluetta ja tämä totta kai vaikuttaa erityisesti juuri tähän alueeseen. Ja kun katsotaan sitten laivojen ja risteilijöiden päästöjä, Tätä on syytä katsoa, katsoa. Kun puhumme ilmansaasteista, ei riitä, että katsotaan maakuljetuksia, maaliikennettä, vaan myös meriliikennettä. Sieltä saasteita tulee myös paljon. Olemme usein otteeseen pyrkineet puuttumaan tähän kysymykseen ja itse olen ollut myös varustamoalan kanssa useissa yhteyksissä ja siellä usein sanotaan, että he eivät vastusta lainsäädäntöä, jolla voidaan parantaa päästöjen tasoa, mutta he usein kommentoivat sitä, että he toimisivat tässä sitten mieluummin, että IMOn kautta, kansainvälisen merenkulkujärjestön kautta toimittaisiin niin, että olisi tasaveroiset toimintamahdollisuudet. No, puhutaan siitä, että me näytämme esimerkkejä, mutta jos tässä näytämme esimerkkejä muille, niin silloin eurooppalainen laiva-ala joutuu huonompaan asemaan kuin muut. Eli IMOn tasollekin tämä pitäisi saada käsiteltäväksi. Sitten nämä pelagistelajien monivuotiset suunnitelmat, hoitosuunnitelmat Adrian alueella. Tämä on meille erittäin tärkeää, koska tämä on yksi ensimmäisiä Välimeren alueen monivuotisia suunnitelmia ja siihen merialueeseen on puututtava, koska näistä kannoista yli 90 prosenttia ylikalastetaan ja tuo on alue, jolla aikaisemmin ei ole onnistuttu hoitamaan kalakantoja yhtä menestyksekkäästi kuin muilla merialueilla. Tunnen Välimeren hyvin, tulen itsekin sieltä ja siellä valitettavasti kalastajat ovat sitä mieltä, että mitä vähemmän kiintiöitä ja sääntelyä on, niin sitä parempi heidän työnsä kannattavuus on, mutta näin ei ole. Kun katsotaan merialueita, joissa pidetään kiinni säännöistä, tieteellisestä näytöstä, niin edistystä on biologisesti ollut kantojen osalta paljon. Ja samoin talous on kehittynyt hyvin ja kalastuksen kannattavuus on lisääntynyt. Kun taas Välimerellä kalakantoja menetetään, niin samalla myös kannattavuus heikkenee, joten tähän asiaan on Välimerellä puututtava. Tämä on ehkä ensimmäinen monivuotinen hoitosuunnitelma Välimerellä usein tässä käännyttiin kolmansien maiden puolen, sanottiin, että älkää asettako mitään turhia sääntöjä tai sääntelyä. Ne koskevat vain meitä, EU, kalastajat, eivät afrikkalaiset valtiot joudu näitä noudattamaan. Näillä vesillä kalastaa vain kolme EUn valtiota ja tässä pitää toimia oikein. Aikaisemmin Meillä oli tällaisia input-toimenpiteitä, jotka eivät toimineet, ja siksi nyt katsotaan sitten output-toimia näiden tiettyjen kalakantojen osalta. Tämä on nyt yhteislainsäädännössä ja toivottavasti tässä päästään jonkinlaiseen sopimukseen. Ja jälleen vielä luonnon monimuotoisuus. Yksinkertainen vastaus, kyllä tässäkin käytetään rikkomusmenettelyä aina, jos lintuihin liittyy laitonta toimintaa ja jos lintudirektiiviä ei noudateta. Näin olen aikaisemmin tehnyt ja voin luvata, että jatkossakin näin teen. Sitten Dorfmanin kysymys suurpedoista. Aivan hiljattain. Jopa Ympäristöministerit ovat halunneet tästä aiheesta puhua, mutta keskitytäänpä susiin. Sudet tai niiden liiallinen populaatio ei ole ongelma vain yhdessä tai kahdessa jäsenvaltiossa, mutta tätä pitää katsoa eurooppalaiselta kantilta. Olen huolissani, koska kuten sanoin. Ympäristöministerit sanovat, että tähän aiheeseen on pureuduttava. Ehkäpä olemme toimineet tässä niin, että olemme joutumassa oman onnistumisemme uhriksi. Meillä on erilaisia toipumis- ja elpymiskantoja nyt Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa ja muualla on susia, joten, susia, joten tähän pitäisi puuttua Euroopan laajuisena kysymyksenä. Ja tulevan viikon tai parin aikana jopa kolme ministeriä on tulossa pakeille, niin puhumaan juuri tästä susikysymyksestä. Sitten vielä mm, muovi ja jäte maailman valtamerissä. No puhumme meri roskasta, mutta tässähän on kyse vain maalla tuotetusta jätteestä, joka päätyy meriin. 80 prosenttia tästä jätteestä on muovia ja se tapa, miten se päätyy meriin, on asia, jota pitää katsoa ja jota pitää muuttaa. Tiedän, että jossakin maissa on pystytty puuttumaan siihen, miten muovi jokien kautta päätyy meriin. Eli pystytään estämään niiden pääsy joista meriin. Me olemme tehneet valtameriasiassa hyvää yhteistyötä Kiinan kanssa. Olemme katsoneet, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tässä voisi olla. Ja monissa kysymyksissä valtamerten osalta on harkittu yhteistyötä muissakin kuin merijätteissä tai muovikysymyksissä. En tiedä, oliko jäte, jota Euroopasta vietiin Kiinaan sellaista, että se päätyi sitten valtameren. En tiedä, mutta se, että estettäisiin eurooppalaisen jätteen vieminen Kiinaan, olisi hyvä tapa saada Eurooppa, eurooppalaiset yritykset kierrättämään. Jos sanomme, että jäte, jätteessä voi piillä potentiaalinen, niin eihän sitä kannata sitten muualle lähettää. Sähköimpulssi kalastaminen sitten. Tässä on käyty teknisiä keskusteluja ja silloin kun olin parlamentissa, oli harmi, että tämä sähköpussikalastus tavallaan jätti sitten muut kysymykset varjoonsa. Ja toivottavasti näin ei sitten käy myös kolmikantaneuvotteluissa. Mutta meidän on otettava ja pantava merkille tieteellinen näyttö. Jos näin emme tee, emme voi menestyksekästi hoitaa yhteistä kalastuspolitiikkaamme. Meillä on faktoja, joiden perusteella se, että pidetään kiinni tieteellisestä näytöstä, tuottaa erilaisia tuloksia. Jos katsotte MSYn kestävän enimmäistuoton tasoja eri kantojen osalta, niin nyt tässä on päästy eteenpäin lukuisten kantojen osalta, koska tieteellistä näyttöä on noudatettu. Toivottavasti pääsemme hyvään kompromissiin teknisissä kysymyksissä. Well, thank you very much, uh, Kiitos komission jäsen siitä, että ehditte tulla tänne keskustelemaan kanssanne. kanssamme. Tämä varmasti oli kaikkien mielestä oikein mielenkiintoinen keskustelu. Ja onnea ja menestystä tulevalle työllenne. Kiitoksia kovasti. So, um... No niin, nyt muutama ilmoitus, jotta voimme käyttää tämän ajan hallintoasioiden ilmoittamiseen tai muuten. 27.3. keskiviikkona kello kaksi alkaen alkaa valiokunnan workshop, jossa katsotaan uusien autojen ja pakettiautojen standardeja. Tänne kutsumme kaikki jäsenet sitten 26. huhtikuuta iltapäivällä. Tämä pidetään nyt varalla, joten tätä ei, suunnit- ei toteuteta, eli aamupäivän kokous toteutuu, mutta iltapäivä jää vapaaksi. iltapäiväkokouksessa tulkkaus on 21 kielelle ja kuten yleensä asiakirjat löytyvät sähköisesti ja kokous välitetään verkossa. Sitten koordinaattoreiden suositukset. Jos kukaan ei niitä vastusta, ne hyväksytään. Myös ensimmäinen helmikuuta ja 26. 27. helmikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat on saatavilla ja jos niitä ei kokouksen loppuun mennessä vastusteta, nekin hyväksytään. Nyt sitten seuraava kohta tämän päivän kokouksessa on keskustelu Daniele Viotin kanssa vuoden 2019 talousarviosta me olemme kuitenkin hieman aikataulusta edellä, joten meidän täytyy odottaa hetki. Ja viideltä sitten meillä on yhteinen valiokuntakokous AFETin kanssa. Ja tässä kokouksessa käsitellään ilmastodiplomatiaa. Ja kannustan teitä osallistumaan kokoukseen, koska aihe on erittäin mielenkiintoinen. Kunhan Viotti pääsee paikalle, aloitamme keskustelun pari minuutin kuluttua. Well, uh, colleagues, uh... No niin, kollegat. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli keskustelun Daniel Viotin kanssa. Tervetuloa. Hän on vuoden 2019 talousarvion kolmannen pääluokan esittelijä. Envi. Ja sen toimet hoidetaan kirjeitse ja sitten laaditaan mietintö vuoden 2019 talousarviosta ja tätä arvioidaan kolmas äh, heinäkuuta ja 31. elokuuta sitten äänestetään aamulla. Tässä voin tukea esittelijä, mutta nyt annan Viotille puheenvuoron. Vai pitikö minun sanoa tässä välissä jotakin muutakin? Ei. Eli Viotti pitää alustuspuheenvuoron ja sen jälkeen me sitten tuomme omat kantamme esille. Mrs. Chairwoman, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille tästä ensimmäisestä keskustelusta tai kuulemisesta. Tämä on ensimmäinen talousarviota koskeva keskustelumme ja tässä itsekin varmasti opin uusia asioita. Aion käyttää vain muutaman minuutin ja erityisesti haluan kuunnella, minkälaisia pyyntöjä tai tarpeita valiokunnallanne on, aivan kuten teen kaikissa muissakin tapaamisissani valiokuntien kanssa. Olette ehtineet varmasti tutustua suuntaviivoihin, jotka hyväksyttiin viime istuntoviikolla Strasbourgissa, jotka liittyvät vuoden 2019 talousarvioon. Ja näissä suuntaviivoissa pyrittiin siihen, että korostetaan ympäristökysymyksiäkin merkittävällä tavalla. Tuodaan esiin se, kuinka huolissaan Euroopan parlamentti on siitä, että Yhdysvallat vetäytyi Pariisin sopimuksesta ja siitä, minkälaisia seurauksia tästä voi koitua, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Samoin tietäen, minkälaisia prioriteetteja teidän valiokunnallanne viime vuosina on ollut, erityisesti vuoden 2018 talousarvion osalta, niin halusimme katsoa, miten tämä 20 prosentin tavoite voitaisiin ilmastonmuutostorjunnassa ylittää. Näinä vuosina monivuotisen rahoituskehykseen ei ole kylliksi investoitu tähän asiaan. Eli tämä on se tärkein asia, jota olemme työstäneet. Life Skype ja muut ohjelmat on tässä otettu huomioon. Ja se työ, mitä te olette tehneet, esimerkiksi solidaarisuusjoukot, nämä, tai tämä ohjelma on otettu esille. Sitten Eman siirtäminen Amsterdamin on yksi asia. Ja nyt tässä vaiheessa minun on pikemminkin syytä kuunnella sitä, mitä te haluatte sanoa valiokuntana ja katsoa teidän lausuntoanne. Huomenna tapaamme ensimmäistä kertaa komissiota ja neuvostoa kolmikantaneuvotteluissa vuoden 2019 talousarviomenettelyn tiimoilta ja virallisten menettelyiden lisäksi kuten tänään, niin pyrin silloin kun talousarvion luonnos ensi vuodelle tulee, niin pyrin sitten tekemään yhteistyötä yksittäisten valiokuntien ja komission jäsenten kanssa, jotta Euroopan unionin talousarvio 2019 vastaisi mahdollisimman pitkälle Euroopan parlamentin tarpeisiin ja pyyntöihin kaikilta osin. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen vakuuttunut siitä, että ympäristö, ilmastonmuutos, kansanterveys, kuluttajan suoja, elintarviketurvallisuus ovat kaikki on e kansalaisille avainkysymyksiä. Tästä syystä monivuotisessa rahoituskehyksessä päätettyjä kattoja tulisi kunnioittaa. Kaikki muutokset, joissa poiketaan budjettikohtien päätöksistä, täytyy hylätä tiukasti. Kasvuohjelmien olemassaolo ja myöskin pelastuspalvelumekanismi ovat äärimmäisen tärkeitä, eikä niiden pitäisi jäädä sivuosaan. Poliittisessa kysymyksessä rahoitusta pitäisi myöskin allokoida, jotta voitaisiin varmistaa biologisen monimuotoisuuden elinkelpoisuus EUn tasolla pitäisi mennä kohti kestävämpää rahoitusta, jotta voitaisiin edistää EUn kestävää kehitystä ja pitäisi myöskin seurata viimeisintä kehitystä tällä alalla. No kun ajatellaan ilmastoa ja resurssien valtavirtaistamista, tämä on horisontaalisesti tärkeää ajatellen kaikkia EUn politiikkoja ja myöskin EU 2020 strategiaa. Budjetin täytyy tukea Pariisin sopimuksen sitoumuksia. Ja ainoastaan riittävä rahoitustuen taso auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kohti matala, vähähiilistä taloutta. Tässä on olemassa riski, että budjetin 20 prosenttia tullaan ylittämään 2014-2020 osalta. Tästä syystä haluaisin korostaa että kaikki pitäisi ryhtyä kaikkiin mahdollisiin ponnisteluihin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä mielessä odotan kuulemista, joka järjestetään 21. huhtikuuta EUn budjetista ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Kolmanneksi, kun ajatellaan virastoja, me olemme erityisen huolissamme budjettirajoitteista, jotka vaikuttavat hajautettuihin erillisvirastoihin, jotka ovat valiokuntamme toimivallan alaisuudessa, koska niiden tehtävät ja velvoitteet kasvavat jatkuvasti. Jos me haluamme vahvistaa koko perusteista lähestymistapaa EU:ssa, meidän täytyy antaa näille virastoille ne varat, jotta ne voivat tavoitteensa täyttää. Me olemme hyvin huolissamme, että virastot ovat joutuneet leikkaamaan viimeisten vuosien aikana henkilökuntaansa. Tästä syystä me tuemme tapauskohtaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin arvioida hajautettujen erillisvirastojen tarpeet. Lopuksi yhdistyneen kuningaskunnan EU-sta lähtemisen budjettivaikutukset virastoihin muun muassa – varsinkin kun ajatellaan emaa ja vaikutukset EU-ohjelmiin ja rahoitukseen esimerkiksi kansanterveyden aralla, alalla. Pitäisi johtaa siihen, että ohjelmista me kuitenkin pidetään kiinni. Tässä muutama ajatus, jota voisitte ottaa mukaan työhönne ja mainitsitte jo, että tuette näkemyksiämme tässä. Olisin mielelläni antanut puheenvuoron varjoesittelijöille, mutta he eivät ole paikalla. Joten pyydän kiinnostuneita kollegoja nyt täällä käyttämään puheenvuoron. Ensimmäiseksi edustaja Lavia. Grazie. Eh, Kiitos kollega Viottille siitä työstä, jota hän tekee. Olin vuoden 2013 yleisesittelijänä talousarviossa ja varjona vuonna 2014 ja tiedän, kuinka hankalaa työtä tämä on, etenkin kun ollaan loppumetreillä ja pyritään kaikin keinoin täyttämään kaikki aukot ja usein on kuitenkin aiheita, joita ei voida kattaa. Kun katsotaan tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, niin ensinnäkin se, mitä jo kuulimme, siitä olen täysin yhtä mieltä. Hajautetut eri, eri, erillisvirastot. Jo vuosien ajan olemme joutuneet leikkaamaan virastojen talousarviota, mutta toisaalta lainsäädännön puitteissa virastoille annetaan ja sysätään entistä enemmän tehtäviä. Eli niiltä pyydetään entistä enemmän, vaikka määrärahoja annetaan entistä vähemmän. Ja siksi on täysin mahdotonta saada sitä, mitä haluamme. Eli tätä se on katsottava. Ja sitten ne virastot, jotka Brexitin takia siirretään muualle. Tässä talousarvion mekanismi on erilainen. Brexit-sopimus näyttäisi siltä, että tähän liittyisi tiettyjä vanhoja resursseja, koska tämä virastojen siirto muihin maihin ei ole EUn päätös, vaan johtuu siitä, että yhdistynyt kuningaskunta päättää erota EUsta. Ja jos tämä on loppusopimus, niin silloin EU-talousarviosta eh, e vain annetaan etukäteen varoja, kunnes menettely Britannian kanssa saatetaan, sopimuks- äh, saatetaan loppuun. Virastojen pitäisi saada rahoitus, siis näiden muuttavien virastojen pitäisi saada mahdollisimman äk, äh, pian määrä rahoja, koska muuttamisesta koituu myös kustannuksia ja ilman tätä erilaisia menettelyjä ei voida saattaa alulle. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Poch. I'm replacing Mama Kadenbach. Kiitos Korvan Rova Kaaden Bachin. Hän haluaisi painottaa tieto, tiettyjä asioita, jotka ovat tärkeitä Envi-valiokunnalle. Ilmasto ja mainstreaming ovat erittäin tärkeitä kaikissa politiikoissa, jotta päästään tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Tätä kautta eu talot taloutta vakautaan ja voidaan myös täyttää Pariisin sopimuksen vaatimukset. Tämä tulee olemaan yksi suurimmista haasteista. Seuraavina vuosikymmeninä hän painottaa monivuotisia ohjelmia, esimerkiksi LIFE-ohjelma liittyen ilmastonmuutokseen. Nämä ovat Envin vastuulla. Tässä painotetaan sitä, että vuonna 2018 ainakin pitäisi säilyttää rahoituksen taso, mitä näihin hankkeisiin tulee. Mitä sitten pelastuspalvelumekanismiin tulee, budjettia tulisi kasvattaa. Nämä ovat myös tämän valiokunnan päätöksen alan, mutta kuitenkin tehtävät kasvavat ja siksi tarvitaan riittävää rahoitusta jotta voidaan päästä tavoitteisiin. Tässä täytyisi tarkastella äh, tapauskohtaisesti näitä kysymyksiä. Tämä on erittäin äh, tärkeää emalle, joka syy, siirretään Lontoosta Amsterdamiin ja myös muille virastoille, jotta voidaan saada tasapainoinen ja oikeudenmukainen kohteli ja tästä me olemme myös keskustelleet uudessa valiokunnassa. Thank you very much, Madame Grostat. Kiitoksia edustaja Grostat. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset kollegalle. Olen täysin samaa mieltä. Se, mitä itse puheenjohtaja tässä sanoi myöskin kollegalla Viia, mitä tulee näihin virastoihin. Totta puhuin, jos ne eivät saa riittävää rahoitusta, asiantuntijoiden laatu kärsii. Me tarvitsemme asiantuntemusta, joten on tärkeää, että talousarviosta pidetään kiinni. Sitä pitäisi jopa kasvattaa. No, mitä sitten tulee tuohon terveysbudjettiin? On valitettavaa, että aina kun nyt säästetään, niin silloin aina puututaan tuohon terveysbudjettiin, mutta on no, esimerkiksi pilottihankkeita, joita täytyy kuitenkin tukea esimerkiksi esimerkiksi Trisomia 21 tutkimus, koska täytyy voida esimerkiksi tutkia Alzheimeria, autismia, tiettyjä syöpälaatuja. Tässä on sellaisia tutkimusaloja, joita ei ole vielä nähty, ja tässä täytyy ottaa huomioon myöskin potilaat ja tällaista tutkimusta täytyisi harjoittaa. Ja tarvitaan todellakin tarvittava budjetti. Tämä hyödyttäisi kansalaisia. Ja sitten toivoisin myöskin, että voitaisiin luoda eurooppalainen traumatologia-instituutio. Ainakin pitäisi olla eurooppalainen asiantuntijaryhmä, kun ajatellaan kaikkia näitä terrori-iskuja, joita Euroopassa on ollut kaupungeissa ja joita ikävä kyllä edelleenkin tapahtuu, koska kaikilla tällä on seurauksia uhriin, turvallisuus ja eri asiantuntijoihin, terveydenhuoltoasiantuntijoihin, joten on tärkeää tehdä työtä myöskin sen parissa, millaisia psyykkisiä vaikutuksia tällaisia terroristihyökkäyksillä on. on no, paljon esimerkkejä pilottihankkeita, joita pitäisi tukea ja jotka todellakin toisivat lisäarvoa kansalaisille ja myöskin Euroopan unionille. Thank you very much. Paljon kiitoksia sitten edustaja Jaar. No? Oh, I was under the impression that you... Ai ei vai. Minä kuvittelin, että ne nousit käsiä, nostit Edustaja Görling. Thank you very much. Um, I'd like to ask a more general uh, question. Kiitos. Kysyisin uh, yleisemmin teidän lähestymistapaa tavastanne esittelijänä. Olen ollut mukana edellisillä budjettikierroksilla ja jos katsotaan viime vuoden uh, parlamentin ehdotusta ja päätöslauselmaamme ja niin siinä yleensä on valiokuntien prioriteettiluettelo. Tästähän me puhumme meidänkin valiokuntamme puolesta ja kollegat ovat tehneet tässä erinomaista työtä, joten ei minulla ole lisättävää. Mutta tällaista etusijalle asettamista ei oikein onnistuta tässä tekemään hyvällä tavalla. Te olette tässä esittelijänä mukana ja pohdin, onko teillä uusia ehdotuksia tähän liittyen? Miten suhtaudutte näihin kysymyksiin? Kaikkia ei voida saada, se on selvää, joten eh, miten aiotte käsitellä tätä asiaa ja kaikkia tarpeita, joita täällä on? Okay, thank you. Selvä, kiitoksia. Nyt sitten kysyisin komission edustajilta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Meillä on ympäristöpääosastosta Rouva Vakdo, sitten edust- herra de Klerk terveyspääosastolta ja Van Rombeck sitten ilmastopääosastolta. Kuka teistä nyt haluaisi aloittaa, jos haluatte sanoa jotakin? Please. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, van Rombeek DG Klima. Kiitos DG Klimas. Me olemme tyytyväisiä, että meidän huolenaiheemme heijastuvat tässä selkeästi. niin kuin Pariisin niin kuin sanottiin, Pariisin sopimus on mahdollisuus meille ja koko Euroopan unionille, niin että me voimme edistää toimia, mitä ilmastoon tulee. Tietysti pahoittelemme USAn ilmoitusta vetäytyä, mutta se ei kuitenkaan estä meitä komissiota ja ähm, ilmastopääosastoa tekemästä töitä ja painostamaan kaikki kaikkia muita pitämään kiinni sitoutumuksen. Siksi COP24 Katowicissa Puolassa tulee olemaan erittäin tärkeää, koska me tulemme keskustelemaan kuuluisasta Pariisin sääntökirjasta ja me tulemme sitten myös päättämään näistä kansallisista osuuksista ja niistä sitoumuksista, johon on sitouduttu. Sitten tämä 20 prosentin mainstreaming-tavoite. Toki me olemme saaneet myös tuomioistuimen päätöksen vuodelta 2016, ja siinä sanotaan, että edistystä on tapahtunut, mutta kuitenkin riskejä on, että tavoitteeseen ei päästä. Riski on, mutta Me komissiossa olemme kuitenkin sitoutuneet tähän 20 prosentin tavoitteeseen, joten me tulemme tekemään kaikkemme vuosina 2019 ja 2020, että me voisimme vakuuttaa muut pääosastot ja että ne pitäisivät kiinni vähintään lupauksistaan ja voisivat ehkä vielä mennä siitäkin yli. Se, mitä meidän pääosastomme tekee, on oikeastaan vain LIFE-hankkeen puitteissa. Me taistelemme sen puolesta vuoden 2020 jälkeen. Ehkä kollegani Alex tässä voi jatkaa siitä, mutta se on kuitenkin vain pieni osa EU-budjettia. Meidän täytyy vakuuttaa muut pääosastot, jotka ovat vastuussa suurista hankkeista, Horisontti 2020, maatalous ja muut, että he tekisivät osuutensa, mitä tähän ilmastokysymykseen tulee. Mutta me olemme tyytyväisiä, että meidän huolenaiheemme on otettu huomioon tässä luonnoksessa. Kiitos. Thank you very much. Someone else? Yes, please. Kiitoksia sitten seuraava. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jatkaakseni vielä tästä LIFE-välineestä. Olen Aleksandr Vakru ympäristöpääosastolta. Me pidämme LIFEä hyvin tärkeänä. Ja kun ajatellaan näitä uusia keskusteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me teemme yhteistyötä ilmastopääosaston kanssa, jotta voisimme valmistella uuden ehdotuksen liittyen tähän uuteen välineeseen. Siihen yritämme ottaa mukaan kaikki ne strategiset prioriteetit, mitä molemmilla pääosastoilla on. Pyrimme saamaan eh, toimia aikaiseksi, jotta voimme suojata biologista monimuotoisuutta ja jotta voimme liikkua kohti kiertotaloutta ja vähähiilistä talousta, niin kuin komission jäsen Vellakin totesi. Me pyrimme myöskin olemaan kunnianhimoisempia, kun ajatellaan tarvittavia resursseja. Pyrimme samanaikaiseksi lisää synergioita muiden politiikan alojen kanssa, kuten esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden kohdalla. Pyrimme tehostamaan energiatehokkuutta ja teemme myöskin yhteistyötä muiden kumppanien kanssa, jotta saamme enemmän kestävää rahoitusta mukaan. Yksi asia, jonka tekin mainitsitte prioriteetina, sillä me rahoitamme, me tarjoamme investointivaroja, mutta me haluamme, että tämä tapahtuu mahdollisimman kestävältä pohjalta ja teemme yhteistyötä muiden komission kumppaneiden kanssa tämän ehdotuksen kohdalla. Tässä siis oikeastaan se työ, mitä me nyt teemme. Haluaisimme kiittää teitä myöskin sitä, että korostitte virastojen kasvavaa roolia teknisen tuen ja asiantuntemuksen tarjoajana, jota tarvitaan monien ympäristö-, ilmasto- ja terveyspolitiikkojen kehittämiseksi. Me otamme tämän huomioon. Tiedämme, että tämä on strateginen kumppani ilmasto- ja ympäristöpääosastolle. Ja tässä on todellakin kunnioitettu tätä 5 prosentin leikkausta ja tämä on vaikuttanut virastoon. Tällä hetkellä me teemme arviointia virastosta ja katsomme, että voisimmeko saada aikaiseksi lisää synergioita – mutta meidän täytyy myöskin katsoa, mikä kasvava rooli virastolla tulisi olla ainoastaan äh, näiden päästöjen tukemisessa, vaan me olemme saaneet pyyntöjä myöskin esimerkiksi tutkimuksen ja geotutkinnan osalta pyyntöjä, että virasto tukisi näitäkin. Ja nyt sitten annan puheenvuoron terveys pääosaston edustajalle. Hän puhuu sitten oman pääosastonsa puolesta. Kiitos paljon. Uh, Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Nyt vuosi 2019 on juuri ennen kuin monivuotinen rahoituskehys päättyy. ja oletamme, että ohjelman mukaan myös saamme määrät käytettyä. katsotaan pilottihankkeita, tiettyjä toimia, totta kai tarka- tarkastelemme komission ehdotuksien toimivuutta ja voimme tukea DG Santen alaisuudessa olevia hajautettuja virastoja, kuten EMA ja EFSA. Thank you very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia. Nyt sitten vielä edustaja Viotti, jos haluatte vielä nyt vastata näihin kysymyksiin tai kommentteihin. Grazie, grazie davvero per... Eh, kiitoksia kovasti teidän kommenteistanne ja myös komission näkemyksistä ja samoin valiokunnan näkemyksistä. Kirjasin hieman asioita ylös, eikä pystynyt vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, koska te tunnette talousarviomenettelyn, tiedätte suuntaviivat. Ja kuten Girling sanoi, meillä on Euroopan parlamentin tällainen prioriteettiluettelo. Ensin odotamme nyt komission ehdotusta ja vasta sitten voimme alkaa hieman hahmottaa sitä, minkälainen luonnoksesta tulee. Ja tässä on tietysti kaksi hyvin tärkeää kysymystä, joiden osalta on puhuttava selkeää kieltä. Kiitän teitä tuesta, jota osoititte virastokysymyksessä. Tiedätte, että virastojen osalta on Gaier yleisesittelijänä ja välitän teidän huolenaiheenne hänelle. Itse käsittelen ensi vuoden budjettia. Tästä keskustellaan aina todella paljon neuvoston kanssa. Hallitusten ja valtioiden päämiehet pyytävät virastoilta entistä enemmän, entistä useampia aloitteita, mutta samalla sitten leikataan henkilöstöä ja budjettia. Ja itsekin olen sitä mieltä, että tähän malliin ei voida jatkaa. Lavia ja muutkin, jotka ovat budjettia käsitelleet, tietävät, että tämä on neuvoston suuntaus. Neuvosto pyytää komissiota ja EUta entistä enemmän toimia, mutta määrärahoja halutaan tarjota entistä vähemmän. Tämä on aika niin sanotusti mielenkiintoinen vuosi, joka on tulossa. Eli käydään keskustelua talousarviosta, mutta myös monivuotisesta rahoituskehyksestä, johon kollegat ja Envi pääosasto edustajat lukuisaan tai monen otteeseen viittasivat. Eli on katsottava, halutaanko nyt investoida Eurooppaan vai ei. Ja vielä lopuksi toteaisin, että ne prioriteetit, jotka valitsemme yhdessä ensi vuodelle, riippuvat myös siitä, kuinka tiukasti neuvosto haraa vastaan rahoituskehyksessä ja talousarviossa, ja toisaalta siitä, kuinka tiiviisti ja yhtenäisesti parlamentti peräänkuuluttaa sellaista talousarviota, jolla voidaan todella toteuttaa erilaista politiikkaa. Todella nyt tarvitaan teiltä tiukka lausunto talousarvion, jossa esitetään erilaisia pyyntöjä. Minä sitten pyrin sitä puolustamaan. Thank you. Oikein paljon kiitoksia edustaja Viotti. Kiitokset kollegoille, että osallistuitte tähän näkemysten vaihtoon, joka päättyy nyt tähän.